Sorry Sylvia Yvonne, we'll begin now. No niin, Silvia, aloitamme. Täällä on vain kaksi jäsentä paikalla, mutta voimme aloittaa. Eli eilen muutimme hiukan esityslistaa, eli nyt aloitamme kohdasta 10, eli muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta. Eli esittelijä Kaufman esittelee mietintöluonnoksensa. Eli suokaa anteeksi, että olemme hiukan myöhässä ja Silvi, jos sitten voit esitellä mietintösi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta kollegat. Niin, elämme nyt aikoja, jotka muuttuvat nopeasti tietysti digitalisaation myötä ja tämä vaikuttaa sitten myös siihen, miten me maksamme laskuja ja muita maksuja. Muut kuin käteismaksut ovat muun muassa kortit ja virtuaaliset siirrot ja virtuaalivaluutat. Niiden käyttö lisääntyy. Sama tietysti tämä vetää puolensa myös rikollisia. Vuodelta 2013 on nuo luvut, jonka mukaan luottokorttipetokset Euroopassa aiheutuvat ainakin 1,44 miljardin euron haitan. Ja tämä on vain jäävuoren huippu ilmeisesti. Tähän asti ei ole vielä eurooppalaisia tilastoja näistä petoksista kaiken kaikkiaan. Erityisesti verkkopetokset äh, sisältävät rajat ylittävän ulottuvuuden – uhrit ja tekijät eivät välttämättä ole samassa maassa ja tämä tietysti hankaloittaa tutkintaa. No, tässä on myös eri tyyppisiä rikoksia eri valtioiden välillä tavoitteen myötä on saada vähimmäisnormit EU-tasolle, jotta voidaan luokitella nämä maksupetokset rikoksiksi. Minusta tätä pitäisi tukea. Meillä on jo asetus vuodelta 2001 ja neuvoston puitepäätös, mutta tuonaikaiset säännöt eivät enää ole tämän ajan normit täyttäviä. Jos katsotaan nyt esimerkiksi teknologian kehittymistä pelkästään, komission tehnyt vaikutusten arvioinnin ja ehdotuksen, siinä on estetty monia hyviä perusteluja siihen liittyen, miten sääntöjä voitaisiin työstää ja muokata – komission ottamat muutokset liittyvät tietysti siihen, että soveltamisalaa laajennettaisiin esim. virtuaalivaluuta, transaktio toisaalta tässä nyt mukana. Sitten pitää harmonisoida näitä verkkorikosmääritelmiä ja vähimmäisrangaistuksia. Ja haluaisin ottaa esille myös uhrien tukemisen. Sitä pitää vahvistaa. Minusta kaiken kaikkiaan tämä on erinomainen tasapainoinen ehdotus komissiolta. Parannettu raja ylittävä yhteistyötutkinta viranomaisten välillä on äärimmäisen tärkeää, kun rikoksia halutaan tutkia. Tämähän ei tunne mitään fysiä rajoja tämä toiminta. Rikosten ilmoittamisen täytyy helpottua lisäksi jatkossa Tarvitaan Eurooppaan laajuisia tilastoja, jotta voidaan tietää, kuinka laaja tämä ilmiö on. Tuen komission alta siihen, että saataisiin uutta lainsäädäntöä nyt eteenpäin. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, kun Lissabonisoidaan EUn rikoslainsäädäntöä, joka parlamentti on nyt siis pioneerin roolissa. haluaisin sitten hieman vielä vahvistaa ja laajentaa tuota komission sen takia. Olen tässä ehdottanut muutamia muutosehdotuksia. Viittä haluaisin nyt käydä läpi hieman tarkemmin. Ensinnäkin pitää vahvemmin tukea uhreja, kuten sanoin. Sillä jos joku kokee luottokorttipetoksena no usein, tämä henkilö joutuu kokemaan laajempia seuraamuksia. Saattaa syntyä identiteettivarkauksia, ma- maine saattaa kokea hallaa ja niin edelleen. Toiseksi rikoksista ilmoittamisen pitäisi olla helpompaa. Esim. tarvittaisiin turvalliset verkkopetosilmoitusjärjestelmät. Kolmanneksi tässäkin on partamisen varaa, Eurojust ja Europol, niin täytyy tehdä olla tässä mukana mahdollisimman hyvin, jotta voidaan vahvistaa eurooppalaista lisäarvoa. Neljäs asia, pitää parantaa rikosten ennaltaehkäisyä, erityisesti kun nyt on käytössä uusin tyyppisiä teknologioita. Kuluttajille pitää antaa neuvoja, miten he voivat konkreettisesti suojautua verkkopetoksilta. Ja viidenneksi, no koska on tarpeen toimia, niin tuon, tuo transponointiaika pitäisi olla lyhyempi ja komissio pitäisi sanoa velvollisuus, että jo neljän vuoden kuluttua arvioitaisiin direktiivin toimivuutta. Puheenjohtaja, ehkä tähän loppuun vielä hyvin tärkeä kommentti. Artiklassa 2 komission ehdotusta annetaan määritelmiä, käsitellä niitä, miten kaikki määritelmät, jotka ovat relevantteja tälle direktiiville – tässä tarvitaan johdonmukaisuutta muun EU-lainsäädännön kanssa tämän takia, valiokunnan kanssa. No sehän itse asiassa vastaa näistä kysymyksistä. Sen takia sovimme sen kanssa siitä, että livessä ei nyt jätetä tähän tarkistukseen, tähän artiklaan 2 siis. Sen sijaan haluamme näitä rahanpesun vastaisen direktiivin määritelmiä käyttää suoraan Nehän ovat kohta valmiit, jotta sitten artikla 2 tässäkin on sitten johdonmukainen tuon aiemman kanssa. Ehkäpä vielä pari sanaa noista määräajoista. Tarkistusten se määräaika olisi 11. huhtikuuta kello 17. 25. 26. huhtikuuta haluamme jo sitten keskustella tarkistuksista ja jos pysymme aikataulussa, niin 25. kesäkuuta sitten äänestäisimme valiokunnassa. Siinä kaikki minulta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, Silvia Von. And... Kiitos, Silvia Von. Ja tämä viimeinen kohta, josta puhuit. Eli komission ehdotuksen kohta kaksi liittyy ekonvaliokunnan toimivaltaan. Siinä on puhuttu erilaisten maksutapojen määritelmistä. Eli täytyy muistaa, että kaikki tarkistukset tähän kohtaan, ja niistä ei äänestetä tässä valiokunnassa. Ja sitten puhuit tästä määräajastakin. Onko varjoesittelijöillä jotain kommentoitavaa? Nuno Melo, olkaa hyvä. Senhor Presidente, como novidade, nós queremos basicamente Kiitoksia puheenjohtaja. Me tuemme komission ehdotusta. Mielestäni on erittäin tärkeää nyt, kun laajennetaan tapoja torjua tällaista turvattomuutta. Me onnittelemme esittelijää hänen ehdotuksestaan. Tuemme sitä varsinkin eh, siinä mielessä, että poliisin eh, ja oikeusviranomaisten olisi helpompi toimia ja vaihtaa tietoja Europolin kanssa. Eh, sitten transponointiaika tällä direktiivillä se on lyhyt ja se riippuu, riippuu myös esittelijästä. Me aiomme esittää kyllä tarkistuksia ja toivomme, että niistä on hyötyä, että päädään tähän lopulliseen päämäärään. Kiitos, Taneva Jolie. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset Kaufmanille tästä mietinnöstä. Se on erinomainen pohja työlle. Uusi direktiivi on tärkeä, jotta voidaan tehokkaasti torjua näitä petoksia Euroopan tasolla – aikaisempi puitepäätös ei ottanut huomioon sitä, miten nämä virtuaaliset maksuvälineet ovat kehittyneet, joten direktiiviä oli aika uudistaa. Ja olen samaa mieltä melkein kaikesta ensinnäkin, että Europolin Eurojustin pitää olla enemmän suojelemassa uhreja. Ja olitte ihan oikeassa, kun korostitte, että on todella häiritsevää, kun identiteetti varastetaan ja siitä saattaa olla haittaa vuosikausia. Ja tällaiseen rikollisuuteen ei ole riittävästi puututtu ja meidän pitäisi yksinkertaistaa valituksia ja luoda verkkoon ilmoitusjärjestelmä, jotta voitaisiin edetä nopeammin. Eli tiettyjä kohtia pitää vielä hiukan hioa, Esimerkiksi voisimme suositella sitä, että luodaan tällainen eurooppalainen rahoitusselvityskeskus. Ja sitten, no näistä ajoista jo puhuttiinkin, mutta uskon, että hyvin nopeasti saamme aikaan tarpeelliset kompromissit, jotka menevät oikeaan suuntaan. Kiitos. Thank you very much. Mr. Corral, please. Kiitos sitten Corral. Sigra. <clears throat> Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. No ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä ja myöskin komissiota tästä ehdotuksesta. Olemme samaa mieltä siitä, mitä esittelijä juuri totesi. Tiedämme, että tällaisista petoksista on paljon hyötyä rikollisille ja jotta voimme torjua, meidän täytyy torjua näitä rikoksia. Ja tämä on tärkeää, kun torjumme järjestäytynyttä rikollisuutta ja meidän täytyy iskeä niitä sinne, missä sattuu eniten, eli siis rahaan. Ja tämä oli yksi tavoitteista, joka Meillä oli direktiivissä, joka liittyy rahanpesun torjuntaan. Ja mitä tulee sitten tähän mietitulonnokseen, niin olen samaa mieltä esityisesti kahdesta kohdasta, jotka ovat erityisen tärkeitä. Meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota uhreihin ja meidän täytyy valvoa heidän etujaan paremmin. Ja meidän pitää myöskin helpottaa näiden rikosten ilmoittamisesta. Meillä pitää olla kansallisia järjestelmiä tällaisista rikoksista ilmoittamiseksi. Ja sitten tässä on puhuttu siitä, että olisi 12 kuukautta tämä aika, jonka aikana tämä pitää siirtää kansalliseen lainsäädäntöön, eikä 24 kuukautta. Ja sitten tässä on puhuttu esimerkiksi väärennöksistä ja sitten kriteerit, jotka liittyvät eri oikeudenkäyttöalueiden välisiin kiistoihin. Se pitää ottaa esille. Ja tällä tavalla voidaan ratkoa konflikteja. Ja on tilanteita, joissa yksikään viranomainen jäsenvaltioista ei halua viedä asiaa eteenpäin. Ja sitten meillä pitää olla selkeitä kriteereitä, joita sovelletaan – hierarkisesti, kun katsotaan näitä eri oikeudenkäyttöalueiden välisiä kiistoja. Ja olen valmis tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta saamme aikaan tekstin, joka on mahdollisimman tehokas, jotta pystymme kunnolla torjumaan näitä rikoksia, joiden merkitys tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Kiitos. Kiitoksia sitten vielä Chudovskin. Thank you very much, Claude. Kiitos, Claude. Kiitos Silvia luonnoksen esittelystä ja loistavasta työstä. No, haluaisin jättää jotain konkreettisia tarkistuksia konkreettisiin asioihin liittyen, mutta tähän ei ole mitään poliittisia syitä. Tämä liittyy pikemminkin siihen, että tarkennettaisiin näitä asioita vielä enemmän. Täältä lisää konkreettia mielestäni, mutta olen tässä mieltä tekstisi kanssa ja on hienoa, että Puhuit valtioiden pietysvelvollisuudesta ja uhrien tukemisesta ja muistakin asioista. En nyt toistele niitä tässä sen enempää. Olen, tai haluan olla hyvin tarkkaan mukana tässä työssä. Haluan, että suojelemme uhreja paremmin kuin on tätä järjestäytynyttä rikollisuutta. Näin on hyvin tyytyväinen tähän luonnokseen. Kiitos. Eli Silvia Vön, siinä oli myönteistä palautetta. Haluatko vielä viimeisen puheenvuoron? Ja Niin ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Eli kiitoksia kaikille kollegoille. On erityisen hienoa, että kaikki mainitsivat uhrien suojelun. Parlamentin kannalta se on hyvin keskeinen kysymys. Ja sitten me tarvitsemme hierarkioita. Meidän pitää tietää, kuka on vastuussa mistäkin – ja sitten nämä Eurojustin mukaan ottaminen. Meillä pitää olla selkeitä mahdollisuuksia tehdä päätöksiä, eikä mitään päällekkäistä työtä. Täytyy välttää väärinkäsityksiä jäsenvaltioiden välillä. Ja haluaisin nyt kiittää kaikkia ja odottelen sitten tarkistuksia, joita on tulossa. Ja uskon, että pystymme tekemään hyvää yhteistyötä ja yhdessä saamme aikaan sitten hyvän tekstiluonnoksen. Kiitos. Sylvia understand the commission wants... Ilmeisesti komissio haluaa myöskin puheenvuoron. Sopiiko se? No niin, komissio ihan lyhykäisesti. Yeah, very brief. Kiitoksia aivan lyhyesti. Äh, olen, olemme tyytyväisiä tähän luonnokseen. On hyvä, että vahvistetaan uhrien liittyvää järjestelmää. Se on meidän ehdotuksemme linjoilla. Olemme huolissamme tarkistuksista, joissa puhutaan pakollisesta raportoinnista petosten kohdalla. Me katsoimme tätä sekä yksityisellä että julkisella alalla ja tässä asetetaan liiallista taakkaa sekä tälle alan edustajille että viranomaisille ilman, että siitä tulee riittävää lisäarvoa. Me katsomme teknologian neutraalia direktiiviä, etsimme sellaista ja tällä tavoin voitaisiin torjua petoksia, varsinkin online-petoksia ja varmasti meillä on hyvää yhteistyötä tulevina kuukausina. Kiitos. Kiitoksia tästä työstä. Kiitos kollegat. Määräaikatarkistusjättämiselle, kuten esittelijä sanoi, on 11 huhtikuuta kello 17. Eli sitten siirrymme kohtaan 11, mutta meidän täytyy varmaan odottaa Legeriä vielä hetken. 9.45 tämän pitäisi alkaa. Legeri ei vielä ole paikalla. colleagues, if you don't mind, if we could... Um... Niin kollegat, jos teille sopii, niin pidämme pienen tauon ja jatkamme kerro 9.45. Eli sitten jatkamme kohdasta 11 Frontexista. If you could please, uh, be back here for 9... Eli palatkaa saliin 9.45. Niin, kollegat. Teillä on vähän stressiä varmaan, niin panemme hiukan musiikkia soimaan. No niin kollegat, kiitoksia kärsivällisyydestä. Legeri on nyt paikalla ja myöskin perusoikeusvaltuutettu Frontexista, eli Fernandes. Eli kollegat, jos käytte istumaan, meillä on ensin videoesitys, siksi tuli tätä musiikkia. Sitten lyhyt videoesitys ja sen jälkeen sitten Ledgerin esitys – Hän käsittelee näillä Themis-operaatiota. Hän antaa siitä päivitettyjä tietoja, mutta tuttuun tapaan kollegat voivat sitten esittää kysymyksiä Frontexin tämänhetkisistä toiminnoista. Sitten toinen asia. Koordinaattorit totesivat, että myöskin tämä perusoikeusvaltuutettu tulisi kutsua paikalle, eli tämäkin on tärkeä osa tänäistä kokousta. Ja hän sitten myöskin pitää pienen esityksen ja hänellekin voidaan sitten esittää kysymyksiä. Eli tämä oli lisäys tähän Ledgerin esitykseen. No niin, tässä lyhyt esittely, eli nyt voimme sitten jatkaa. Ja ensin siis tämä videopätkä. Go ahead. Ledger, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta parlamentin jäsenet. Näitte videon. Tämä tiivistää operaatiotemiksen pääkohdat. Haluaisin palata operaation alkuun ja muistuttaa teitä yhteisestä työstä, jota teemme jäsenvaltioiden kanssa ja erityisesti Italian viranomaisten kanssa. Tämä alkoi kesällä 2017. Pyynnön esitti Italia, mutta omat löydöksemmekin tätä tukivat, eli että maahanmuuton nämä mallit ja myös rajoitettavan rikollisuuden mallit, toimintamallit muuttuivat välimerellä – enemmän virtoja Tunisiasta, Algeriasta, suoraan Turkista Italiaan, sitten suoraan myös Kreikasta Italiaan maahanmuuttovirtoja, enemmän turvallisuusuhkia, huumekauppaa ja mahdollisia terroristiuhkia, jotka johtuivat näistä ilmoittamista saapujista. Ja tiedätte asiayhteyden Daeshin tilanne Syyriassa ja Irakissa ensimmäinen helmikuuta tänä vuonna operaatio Temissä käynnistettiin virallisesti ja tässä on toisaalta sekoitus jatkuvuutta, että pannaan täytäntöön uudet käsitteet ja konseptit aloitan jatkuvuudesta. Triton operaatiohan tässä taustalla ensinnäkin tietyt meripelastustoimet ovat osa mandaattia, ja tavoitetta, jotka kuuluvat operaatio Temikselle. Frontex-varat ovat käyttävissä meidän pelastuskoordinointikeskuksille ja mitään rajoitteita ei ole, joten operatiivinen toiminta-alueemme ei rajoitu tietyille alueille. Ja lisäksi jatkuvuutta tuo se, että toimin niin tuossa järjestelykeskuksissa Italiassa, eli Italian maaperällä. Tässä otamme Italiaa, kun se briefaa maahanmuuttajia, ottaa sormenjälkiä. Ja lisäksi tämä liittyy siihen, että käydään läpi näitä haavoittuvaisia henkilöitä. Ja tästä otetaan EASOlle ja turvapaikkaviranomaisille tai sitten otamme yhteyttä tai siis turvallisuusviranomaisiin, joita on esimerkiksi poliisi ja Europol, jos virkailemme ovat epäileväisen turvallisuuden suhteen. Ja tämäkin on jatkuvuutta, eli läheistä yhteistyötä Sofia-operaation kanssa. Tämähän alkoi vuonna 2015. Siinä siis jatkuvuus esitettynä. Sitten mikä nyt on uutta operaatiotemiksessä? Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että rannikkovartiostotoimia olemme kehittämässä uusi, uuden mandaatimme myötä. Ja toisaalta tässä on pohjana se, mitä on opittu viime vuoden toimista. Ja nyt meillä on vankempi konsepti rannikkovartiotoimille, joka liittyy enemmän laivavalvontaa. Toisaalta pitää huomioida myös nämä pelastustoimet. Ja viime vuonnahan lähes 800 yhteydenottoa oli EFKAan. Tässä puhuttiin epäilyttävistä aluksista. Seitsemän väärinkäytöstapausta oli, jota EMSAn kanssa käsiteltiin viime vuonna. Eli pohjauduttiin tähän aikaisemmin opittuun, kun näitä kapasiteetteja kehitettiin. Lisäksi meillä on aikaisempia kokemuksia kun on torjuttu huumekauppaa. Tämä Italian, Albanian ja Kreikan välinen alue erityisesti tässä. Tästä, tästäkin syystä lainvalvonta ja turvallisuustoimimme kehittyvät tuolle alueelle. Lisäksi myös perustuu se, mitä on opittu uudesta tuosta ilmavalvonnasta, jota kehitimme vuonna virastossa itsenäisesti. Ja siinä on ollut omat ilma mukana. me pystymme tarkkailemaan näitä virtauksia, joita aikaisemmin on ollut huomattu. Tämä oli relevanttia monesta syystä. Maahanmuuttovirtaukset, erityisesti Tunisiasta ja Algeriasta, ovat tässä syynä. Sitten on tiettyjä turvallisuushuolia, jotka liittyvät näihin epätavanomaisiin maahanmuuttovirtauksiin Tunisiasta ja Algeriasta, joita ei ollut huomattu. Ja sitten tietysti muutkin toimet, kuten laiton kalastus tai huumekauppa. Lisäksi me käytimme vartioitteemikseen sen sisävesivartioinnin Italiassa, kuten lämpökamerajoneuvoon. Tätä käytettiin Sisiliassa ja muilla saarilla, jotta oltaisiin valmiit käymään läpi kun ihmisiä saapuu ilmoittamatta ja kun he pääsivät Itään alueelle. Sitten muutamme myös operatiivista toiminta-aluetta. Tämä oli tietysti yhteisymmärryksessä Itälän kanssa, kuten tiedätte. Asetuksen mukaan viraston pääjohtaja allekirjoittaa tuon toimintasuunnitelman, mutta hän pitää varmistaa, että Isabelin valtioviranomaiset suostuvat siihen. Tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että Italian viranomaisten piti suostua, niin he tekivät, joten laajensimme ympäristötoimintaloitetta. Se kattaa nyt Länsi-Sardiniasta Arjomerelle ulottuvan alueen ja länsi alueelle asti, mutta Italian viranomaisten pyynnöstä opetin toiminta-alueemme ei nyt mene päällekkäin Maltan pelastusalueen kanssa ja Italian pyynnöstä. Tässä ei ole päällekkäisyyttä Libyan pelastusalueen kanssa, kuten muistatte viime kesänä. Oli Libyan tästä pelastusalueesta, joten tässä ei ole päällekkäisyyttä sen kanssa. Lisäksi Temis perustuu siihen, mitä nyt on opittu siitä, mitä on täytäntöön tai siis mitä on kerätty henkilötietoja, muistan, että, että Frontex, Rannikaravartiovirasto, saa kerätä henkilötietoja, kun se tekee debriefausta ulkorajalla. Siitä opimme, miten käydä läpi ja jakaa esim. henkilötietoja, kun kyse on rikollis- rikostutkinnasta. Kansalliset poliisiviranomaiset saavat nämä tiedot kaikissa jäsenvaltioissa ja tietysti myös Europol sanomme tiedot, sehän on tärkein kumppanimme. Näin siis asteittain päästiin tähän uuteen suunnitelmaan ja uuteen operaatiotemikseen ja uuteen nimeen. Se paremmin heijastelee sitä tosiasiaa, että se keskittyy enemmän laivalvontaan. No Temissä on oikeuden laivalvonnan jumalatar ja tässä samalla kehiteltiin rajavartiotoimia, joka antaa toimapanoksi siihen, että voidaan suorittaa pelastustoimia. Nyt voin tiivistää näitä tuloksia ja kertoa tilannekuvasta tänä vuonna. Ensinnäkin haluan sanoa, että on selvää suunnitelmassa, että kun kolme kuukautta on kulunut Temiksessä, niin arviointia tullaan tekemään. Italia viranomaiset ja Frontex suostuivat tähän, että ei pitäisi olla kokonainen vuosi, vaan pitäisi jäädä kolme kuukautta tilanne, joten huhtikuun lopussa, toukokuun alussa yhdessä Italian kanssa arvioimme tilanteen. Eli ensimmäinen tammikuuta alkaen tänä vuonna on ollut noin 6000 säännön mukaista maahanmuuttajaa keskisvärmällä eli miinus 62 prosenttia, jos verrataan viime vuoteen Libya, ja tämä on mielenkiintoinen kehityssuunta. Libya on se maa, josta lähtiöitä on 79 prosentissa tapauksia. Viime vuonna tuo luku oli 95 prosenttia. Mikä nyt on erona? No, ero on se, että nyt Tunisia, osuus on 20 prosenttia lähtiöistä Turkki suora, no sanotaanko ylitys Turkista Italian 5 prosenttia, Algeria 2 prosenttia, Kreikka meriteitse Kreikasta Italia 2 prosenttia. Ja olipa yksi tapaus, jossa oli montenegrolainen, no oli aikaista tietää, josko tämä on yritys uuden maahanmuuttoreitin perustamista Länsi-Balkaneelta Italiaan ja Manner-Italiaan. Eli nyt voidaan todeta, että jos ajatellaan kansallisuuksia, on, no, ykkösenä on eritrealaiset, noin 1500 tänä vuonna henkilöä, ja sitten toisena kansallisuuksista – jos tätä Italia saapui, esimerkiksi meiltä tunisialaiset noin 1200, sitten Nigeria, Pakistan, Libya. Tämä on uutta, että on nyt libyalaisia maahanmuuttajia, tämä on uusi suuntaus. Ja Côte d'Ivoire, Eli katsoa myös näitä lukuja, jos ajatellaan pelastus, toimia. No, tämä on varustaisesti Frontex on ollut mukana 23 prosentissa näitä pelastusetsän tapauksia, eli sattumusten määrä, mutta myös pelastettujen henkilöiden määrä. No siis 23 prosenttia tuo luku siinä. Täsmälleen sama osuus kuin viime vuonna, joten Frontex oli mukana 23 prosentissa pelastusetsinnän toimia sama kuin viime vuonna. Tämä on siis keskiarvo, eikä lopullinen arvio vielä, kuten sanoin, huhtikuun lopulla käymme läpi nämä yhdessä Italian viranomaisten kanssa. Haluaisin korostaa sitä, että kun torjutaan huumeita, on ostuneet hyvin nappaamaan näitä huumeita. Kolme päivä sitten 550 kiloa huumeita marihuanaa. Ne saatiin kiinni, kun käytettiin Temiksen ilma-alusta Tämä alue, alus toimi alueella lähellä Pugliaa, eli Italian eteläosissa, Albanian vastarannalla. Siellä huomattiin epäilyttävää käytöstä ja koordinoitiin omistotoimintaa Italian laivaalvontaa viranomaisten kanssa. Ja näin ollen nämä huumeet kauppiaat pidätettiin ja huumetta kavarikoitiin, joten Loppuun haluaisin korostaa, että seuraamme tarkkaan temiksi vaikutusta etsintä- ja pelastustyöihin. Ja on huomattu, että itse asiassa Temisin konsepti, Temis-operaatio sopii kompleksimpaan välimeriympäristöön. Maahanmuuttoreitit äh, vaihtelevat. Nyt on eri potentiaalisia lähtömaita, kuten sanoin, tunnisen tästä esimerkki, mutta ei se ole ainut. Nyt on enemmän joustavia järjestäytyneen rikollisuusryhmiä. He toimivat eri toimialoilla. Tällaisia rikolliskoalitioita. He hoitavat ihmiskauppaa, mutta myös huumekauppaa. Joskus ovat jopa mukana muissa laittomissa toimissa, kuten asekauppa ja niin edelleen. Ja nyt on myös yhä enemmän saavutustoimia, jotka ovat relevantteja tullin kannalta. Eli tämä puoltaa integroidun lähestymistapaa, rannikkoon, vartiosta lähestymistapaa ja toisaalta myös integroitu rajavalvontaa. No, liioittelematta sanoa, no kaikki tiedämme, että turvallisuushuolet ja terrorismin uhka ei ole alempi kuin viime vuonna tai kaksi vuotta sitten. Ja me tulee varmistaa myös, että tällainen, jos laittomat rajoitukset, joita ei ole huomattu ja ei ole, josta ei ole ilmoitettu, eivät liity turvallisuusuhkiin. Kiitos. Nyt perusoikeusvaltuutettu Imakulaada saa puhua omasta näkökulmastaan, jos sopii puheenjohtaja. Kiitos. Yes, and just to explain to colleagues. Niin. Koordinaattoritkin pyysivät, että Fernandes tulisi kokoukseen. Olette ilmeisesti nyt ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa, vai eikö ole? Niin, siitä on jo jonkin aikaa, kun olitte viimeksi täällä, eli olkaa hyvä. Ja sen jälkeen sitten käynnistämme keskustelun. Thank you, Mr. Chairman. Thanks. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta ja kutsusta tänne live-valiokuntaan parlamentissa. Tämä on todella suuri kunnia olla minulle täällä olla mukana neuvonantajana virastolle ja minua pyydettiin raportoimaan kolmesta asiasta. Ensinnäkin, miten valitusmekanismi toimii siinä parlamentti on, ähm, sillä on intressejä, kun on tullut uusi asetus äh, raja- ja rannikkovartiostosta ja myös äh, operaatiot yleensä ja sitten äh, TEMIS erityisesti tässä järjestyksessä mennään siis. Mitä tulee valitusmekanismiin, niin kuin sanoin, nyt tuli voimaan 2016 lokakuussa raja- ja rannikkovartioston yhteydessä. Kyseessä on seurantamekanismi ja sen avulla voidaan voivat yksilöt valita suoraan perusoikeusvaltuutetulle silloin, kun on loukkauksia näissä toimissa. Ja me teemme tässä asiassa testin, onko tämä soveltuva valitus siihen nähden, missä tämä toimi on tapahtunut, onko kyseessä Frontexin toiminta-alue. Ja sitten jos otetaan nämä tapaukset käsittelyyn, ne ohjataan jäsenvaltioon tai sitten ne hoidetaan suoraan ja sen jälkeen jäsenvaltiot tai sitten pääjohtaja seuraavat meille raportoituja tekijöitä niin, että saadaan tämä valitustapaus sitten päätökseen. Ja nyt olemme jo tarkasteluvaiheesta päässeet ja puolitoista vuotta on nyt takana tätä valitusmekanismia ja te, meillä on tekninen tapausten hallinta ja e, meillä on tietoa myös nettisivustolla ja e, meillä on myös e, säännöt, jotka ovat pääjohtajan alaiset ja me olemme myös antaneet tietoja ja sääntöjä siitä, miten asioihin puututaan jäsenvaltiotasolla. Me olemme jakaneet lomakkeita ja materiaalia, tiedottaneet operaatiosta ja sitä materiaalia on käännetty myös kymmenelle kielelle jonka avulla tämä mekanismi on käytettävissä paremmin. Kaikki nämä ovat Frontextin sivustolla ja meillä on uusi nettisivusto, jonka avulla äskettäin voidaan päästä suoraan valituksiin eh, netitse, eli ei tarvitse allekirjoittaa ja lähettää, vaan asia voi hoitaa netitse. Me olemme vastaanottaneet tähän mennessä 19 valitusta, viisi niistä on hyväksytty käsittelyyn. Kyse oli turvapaikka oikeudesta tai sitten luovutuksesta ja oikeudesta oikeuskäsittelyyn ja Kolme näistä viidestä tapauksesta ovat avoinna vielä ja me odotamme viranomaisten kannanottoa jäsenvaltioista ja yhdessä tapauksessa perusoikeusvaltuutettu on seurannut tätä valitusta niissä tapauksissa, joita ei otettu käsittelyyn, siellä on toimia, jotka eivät sinänsä olleet viraston toimialan alaisia. Ja ne olivat esimerkiksi pidätykseen liittyvät olosuhteet ja päätökset, jotka liittyivät tiedotusvälineisiin tai sitten kysyttiin, minkä tähden päätöstä ei tehty tai sitten nämä palautuspäätökset, äh, mutta nämä eivät ole Frontexin ja perusoikeusvaltuutetun toimialaa. Ja nyt äh, nämä äh, valitukset sitten ohjataan kansallisille viranomaisille – ja tällaiset järjestelmät on useissa jäsenvaltioissa ja myös ähm, oikeusasiamiehelle monessa valtiossa. Me niin painottaisin vielä, että kun katsotaan, mitkä perusoikeusasiat otetaan käsittelyyn, näiden valitusten pitää tulla valituksen esittäjältä, eikä siinä tarvita oikeusapua, koska tämä pitää olla helpommin käytettävissä. Tosiaankin Äh, olen tyytyväinen äh, neuvoantavaan foorumiin, joka meillä on käytössä. Ja nykyiset säännöt, äh, niitä uudistetaan parhaillaan ja silloin tämä mekanismi on syytä saada kuntoon niin, että mahdollisuus on niillä valita, jotka tosiaan tarvitsevat tätä mahdollisuutta. Ja sitten mitä tulee operatiivisiin seikkoihin. Määräaika on hyvin lyhyt, kun ajattelee, että meillä on hyvin pieni tiimi. Me olemme saaneet kaikista operatiivisista raporteista pyyntöjä ja ne ovat osuneet näihin lyhyisiin määräaikoihin. Me edelleen pitäydymme suunnitelmissa, koska tämä on hyvin pitkällinen toimimme. Haluamme antaa takeet niin, että ei loukata ihmisoikeuksia näinä ja perusoikeuksia näissä toimissa. Me, me haluamme tukea myös perusoikeuksia operatiivisessa vaiheessa. Tällä hetkellä teemme töitä teknisellä tasolla, mitkä tekijät voivat mitata sitä, että perusoikeudet taataan. Mitä tulee siihen eh, sitten, mitä mainittiin operatiivisista suunnitelmista jo eh, asetuksessa, tämä eh, vetoomus, vetoomus tai siirto korkeamman elimeen varsinkin ihmiskauppakysymyksissä ja Eh, silloin kun kyse on eh, yksi tulevista alaikäisistä. Eh, meidän järjestelmämme on kehittynyt ja tässä vaiheessa on jo parin otteeseen viime vuonna ja tänä vuonna ollut tällaisia tapauksia ja me olemme katsoneet, pitäisikö selkeyttää vielä tai antaa lisää täsmennyksiä tästä asiasta. Me olemme myös suunnitelleet ohjeet ja tiedonannon liittyen äh, valitusmekanismiin niin, että annetaan siitä tosiaan lisätietoa. Ja aivan yleisesti, kun puhutaan haasteista äh, perusoikeusalalla, äh, toiminta on haastavaa tietyillä alueilla ja usein kyseessä ovat maattomat henkilöt, valtiottomat henkilöt ja silloin on äh, mahdollisuus mennä äh, Euroopan turvapaikkaviraston kautta. Ja me olemme äh, siellä myös antaneet operatiivisia ohjeita. Me olemme keskittyneet äskettäin myös siihen, että annetaan tukea myös lasten ja sukupuoleen liittyviin oikeuksiin näille operatiivisille tiimeille Eh, lapsien tapauksessa äskettäin olemme eh, kehittäneet eh, konseptin, joka liittyy siihen, että tarjotaan suuntaviivat siihen, miten tunnistetaan riskilapset lentokentällä ja miten heidät sitten tuodaan viranomaisten pariin jäsenvaltiossa. Tietenkin prioriteetti on ensimmäisenä se, että kunnioitetaan lasten oikeuksia, perusoikeuksia ja tänä vuonna olemme laatineet myös ohjekirjan, eh, jonka olemme antaneet myös meri- ja maarajoille, ja tämä liittyy myös temisoperaatioon. Ja sitten sukup sukupuolten valtavirtaistaminen tasa-arvokysymyksissä. Me olemme ottaneet varsinkin koulutukseen enemmän naishenkilöstöä esimerkiksi salakuljetustapauksiin ja me olemme läheisestä yhteistyössä siinä, että meidän pitäisi todella saada nämä laajemmin käyttöön nämä ajatukset. Ja nyt olemme loppuvaiheessa jo siinä, että annamme suuntaviivoja esimerkiksi koskien sormenjälkiä. Keskustelemme jo viranomaisten kanssa siitä, miten määritetään todellinen ikä ja sitten muistutetaan siitä, että nämä tapaukset, jotka liittyvät sormenjälkiin tietyissä kansallisuuksissa ei riitä, että katsotaan nämä, vaan tässä tulee myös sukupuolikysymys esiin. Ja mitä tulee sitten palautuskysymyksiin, niin suhtaudun hyvin optimistisesti kun äskettäin on laadittu seurantapuoli, jotka raportoivat perusoikeuskysymyksistä näissä asioissa ja me olemme myös itse tarkastelleet tiettyjä tilanteita sen jälkeen, kun uusi asetus on tullut, toime, tullut voimaan. Yli 150 raporttia on saatu aikaan ja kolme päätelmää. Lääketieteelliset tekijät ovat palautuksissa tärkeitä ja seuranta henkilöt haluaisivat pakolliset äh, lääkärin tarkastukset ennen mitään operaatioita. Tämä tapahtuu ainoastaan tietyillä alueilla, tietyissä tapauksissa. Ja sitten äh, ilman äh, aikuista matkustavat alaikäiset Eh, tässä halutaan eh, taata lasten edut, koska mm, asia on hyvin arkaluotoinen. Ja sitten eh, mitä tulee temikseen, erityisesti haluaisin vielä ottaa esiin muutaman myönteisen kehitysnäkökohdan. Haavoittuvat ryhmät on tullut mukaan operatiiviseen suunnitelmaan, niin kuin ehkä tiedätte, näille järjestelykeskuksille on annettu erityisohjeita ajatellen turvapaikanhakijoita ja muita, niin kuin mainitsin jo, nämä vegalapset ja riskilapset. Se on nyt pilottivaiheessa. Minä itse ja konsultatiivinen foorumi olemme osallistuneet ohjekirjan laatimiseen ja olen samaa mieltä pääjohtajan kanssa siinä, että tuki etsintä- ja pelastustoimille on todellakin olennainen. Ja tässä jo esitittekin näkemyksiä siitä. Me olemme parantaneet perusoikeusmahdollisuuksia alaikäisiä ei briefata tässä Frontex-yhteydessä. Äh, sitten sormenjäljistä me annamme käyttöön kulttuurivälittäjiä, tulkkeja, jotta voidaan antaa tietoa siitä, mitä, mistä on kyse sormenjälkitilanteessa. Äh, ja äh, kyse on myös siitä, että kolmannen maan viranomaisille ei välttämättä luovuteta näitä henkilöitä. Ja me tarkastelemme nyt, nyt myös, miten puututaan sisäisesti näihin kysymyksiin. Tarvitaan ehkä lisätietoa vielä paikallisesti eri järjestelykeskuksissa riippuen siitä, mille viranomaisille asia siirretään, me siirrämme sen aina eh, sen poliisikoordinaatio rakenteen mukaisesti, joka on eh, käytössä. Eh, ihmiskauppa edelleenkin on hankala kysymys. Vielä enemmän pitää ponnistella käytännössä. Tähän mennessä me olemme lisänneet tietoisuutta ja koulutusta, mutta edelleen äh, sanotaan, että pitäisi enemmän saada tätä vielä käytäntöön. Meillä on haasteita myös äh, siinä, äh, miten ihmisiä siirretään näistä järjestelykeskuksista eteenpäin, koska tässä on haasteita perustarpeissa ja terveys, terveydenhuollossa ja kaikista haasteista haasteellisin osa on äh, turvapaikkamenettelyistä annettava tieto näillä, näissä pisteissä. Läheinen yhteistyö, äh, sitä on ollut myös uusissa aktiviteeteissa äh, ennen palautuksia, niin että on, meillä on ollut tarkkailijoita ja asiakirjoja on välitetty ja ainoastaan niillä alueilla, joissa on kansainvälistä yhteistyötä. Okay. Nyt meidän pitäisi päättää jo 11.15 tämä. After. Niin tämä on ainoastaan siinä tapauksessa, että on kansainvälinen suojelu tarpeen ja ilman aikuista matkustavat alaikäiset painotamme sitä, että proaktiivisesti pitäisi tarkastella asiaa ja Eh, silloin kun todellisesta iästä on epäilyjä, pitäisi puuttua asiaan ja mm, niin. Tähän voi päättää. Ja sitä me teillä kysymykseen, eli aika alkaa loppua. Niin, meillä on siis vartti oli 11 äänestys, eli pitäkää puheenvuorot parissa minuutissa ja ensimmäisenä Metsola. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Legerille siitä, että tulitte paikalle ja tästä esityksestä. Hyvin paljon on keskusteltu Maltassa uudesta Frontexin Themis-operaatiosta ja kuinka paljon se on sitten erilainen kuin aikaisemmat, kuten Triton. Sitten pari asiaa, jota voisitte ehkä vähän selventää. Ensinnäkin tämä operaation alue. Eli kuinka paljon pidemmä Tritonia pohjoisemmaksi tämä operaatio ulottuu ja miksi tällainen muutos on tehty? ja voisi kertoa vähän yksityiskohtaisemmin. Eli eikä olisi järkevämpää, että toimittaisiin kansainvälisellä vesillä, mutta mahdollisimman lähellä Libyaa, jotta voitaisiin estää se, että ihmishenkiä menetetään. Ja sitten on puhuttu näistä laivojen lähdöistä. Eli onko tämä nyt turvallisin satama vai riippuuko se siitä, kuka koordinoi operaatioita? Eli miten näitä sääntöjä sovelletaan. Ja sitten kun puhutaan näistä luvuista ja siitä, että Libyasta on nyt tullut yhä enemmän ihmisiä, odotatteko, että tulevina kuukausina saapuisi paljon lisää ihmisiä tätä Välimeren reittiä? Mr. Diaz. Kiitos sitten Diastomera. Muchas gracias. Kiitoksia Fernandes ja Legerin. Olemme nyt täällä nähneet, mitä on tapahtunut Frontexille. Ja haluaisin nyt tehdä pari kommenttia. Ja minulla on aika suuria epäilyksiä. Mitä tulee näihin järjestelykeskuksiin? Nämä ovat hallinnollisia rakenteita. Ne liittyvät Europolin, Eurojustin, Frontexiin ja moniin muihin. Ja haluaisin tietää, mikä täsmälleen on Frontexin rooli järjestelykeskuksissa koska meidän pitäisi pelastaa ja kuljettaa näitä ihmisiä. Eli siis mikä nyt on tarkkaan ottaen Frontexin rooli? Ja kun olemme nähneet tätä viraston muutosta, kyse ei ole pelkästään siitä, että etsitään ja pelastetaan ihmisiä, vaan puhutaan myöskin ihmiskaupasta, huumekaupasta, laittomasta kalastuksesta, terrorismista, asekaupasta. Eli tässä on kyse rikollisesta tiedustelutoiminnasta. Eli mikä on Frontexin rooli näissä asioissa, koska tuntuu, että sillä on nyt aivan rajattomat toimintavaltuudet. Siis, mikä on Frontexin rooli, kun ajatellaan Europolia? Eli voisitko selittää minulle, Leggeri, mistä tässä nyt oikein puhutaan juridisesti? Asetuksen lisäksi mikä on oikeusperusta kun puhutaan nyt tästä tiedustelutoiminnasta. Ja onnittelen tätä työstä, jota on tehty, mutta minun täytyy nyt saada selvyys näihin epäilyksen aiheisiin, jotka ovat ihan kohtuullisia. Thank you. Mrs. Kienge, Kiitos, Kienge. Grazie. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kahta vierastamme. Pelastus- ja etsintätoimet ovat keskeinen osa temisoperaatiota, mutta tällä hetkellä ei pystytä kuitenkaan kattamaan tietenkään koko Välimeren aluetta. Ja tiedot vahvistavat tämän. Eli 23 prosenttia on toteutettu näistä toimista. Ja muissa tapauksissa mukana on kansalaisjärjestöjen aluksia, jotka tekevät myöskin tällaisia pelastus- ja etsintätoimia. Ja haluaisin esittää nyt aika täsmällisen kysymyksen. Eli missä tapauksissa etsintä- ja pelastustoimet, joita kansalaisjärjestöt tekevät, eivät olisi sitten laittoman maahanmuuton edistämistä. Ja sitten Libyan hallitus on itsekin ryhtynyt näihin toimiin rannikkoalueillaan ja siellä on myöskin meripelastuskoordinointikeskus. Mutta minulla on sitten sellaisia tietoja, jotka ovat täysin päinvastaisia. Eli kuulin myöskin tästä Open Arms-operaatiosta. Ja sitten vielä ihmisoikeudet. Millaisia takeita maahanmuuttajilla on, kun heidät on pelastettu merellä, että Libyan viranomaiset kohtelevat heitä noudattaen ihmisoikeussäädöksiä – Tiedämme, että on ihmisiä, jotka on palautettu Libyaan. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä kuulla jotain terveydenhuollosta ja onko mahdollista puhua myöskin etnopsykiatriasta, kun autetaan näitä henkilöitä, jotka saapuvat. Ja sitten terveydenhuollon saatavuus. Yksinäinen kuoli, kun hän yritti ylittää rajan. Hän oli seitsemättä kuukautta ku, 76 raskaana, ja näitä tapauksia on paljon muitakin. Ja sitten oikeus koulutukseen. Eli henkilöt, jotka saapuvat alueelle, niin tuntuu, että nämä ihmiset eivät saa nauttia näistä oikeuksista, kun heillä ei vielä ole statusta. Ja sitten yksin matkustavat alaikäiset. Onko tarkistettu, että heillä on kaikki elimet vielä tallella? koska on tätä elinkauppaa ja siitä ei läheskään aina reportoida. Kiitos. Thank you very much. Kiitos sitten Stevens. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin reagoida näihin Frontexin esittämiin lukuihin pohjoisafrikkalaiset ihmiset. Eli sieltä pitäisi nyt tulla vähemmän ihmisiä Eurooppaan. Viime viikkona, viikonloppuna luin lehdestä, että eurooppalainen vakausaloite, se on eurooppalainen ajatushautomo, ja siellä sanotaan, että nämä luvut kasvavat jatkuvasti. Viime vuonna oli eh, noin 17 500 ihmistä, jotka hakivat turvapaikkaa pelkästään Belgiassa. Ja tämä trendi on vain lisääntymässä. Ja myöskin Kreikan saaristossa viime vuoden toisella puoliskolla saapumisia oli tuplasti enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja myöskin Raksassa ja Ranskassa ja Saksassa näitä hakemuksia on yhä enemmän. Eli haluaisin nyt kuulla teiltä, mitä nyt on tapahtunut viime kuukausina. Nämä lukemat ovat kasvaneet ja se tarkoittaa, että meillä on vakava ongelma. Ja myöskin ajatushautumossa todettiin, että Italiassa ja Kreikassa yksi ongelma on se, että siellä ei pystytä kunnolla hallitsemaan näitä turvapaikkahakemuksia. Eli monet ihmiset joutuvat Kreikassa ja Italiassa odottelemaan – ja seuraamuksena on sitten se, että ihmiset eivät enää jaksa odottaa, koska he tietävät, että Italiassa ja Kreikassa turvapaikkahakemuksia ei pystytä käsittelemään nopeasti, eli he siirtyvät sitten muihin maihin. Eli voisitko kertoa, onko Italian ja Kreikan viranomaisilla näitä ongelmia menettelyissä, vai onko tämä asia jo hoidettu. No entä sitten eurooppalaiset varat, missä niitä käytetään? Tämä on nyt hyvin tärkeä osa tätä kysymystä. Haluaisin kuulla teiltä vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. Mrs. Spinelli, please. Sitten Spinelli. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Legeria ja Fernandesia tekemästään työstä. Erityisesti haluaisin kysyä Fernandesilta, tuntuuko hänestä, että on riittävästi henkilöstöä ja resursseja tähän valtavaan työhön, jota siellä tehdään. No sitten pari kysymystä Libyasta ja Temis-operaatiosta. Ja Libyan zar alue No tällaista aluetta mielestäni ei ole, eikä tätä nyt ole virallisesti vahvistettukaan. Eli ehdot eivät ole täyttyneet. Kun ajatellaan näitä pelastus- ja etsintätoimia. Ja Libya sitten on vetänyt, vetäytynyt pois tältä alueelta ja tämä on aiheuttanut aika suuria ongelmia koska tämä etsintä- ja pelastusalue oli perustettu nimenomaan, jotta voitaisiin vähentää kansalaisjärjestöjen läsnäoloa paikalla. Ja libyalaiset eivät pystyneet hallitsemaan tätä tilannetta. No Metsola kysyikin tästä jo, eli säännöt liittyen näihin aluksiin. Eli tällaiset turvapaikat, vai onko näitä aluksia sitten läheisemmissä satamissa? Tämä on aika tärkeä kysymys. No sitten erot Tritonin ja Temisin välillä – Tritonin aikana alueella 35 000 mailia, nelimailia. Ja nyt on sitten 24 mailia tämä etäisyys. Eli koska sitten tällainen kumivene tulisi Italian aluevesille, koska tällaisia, tällaiset venet uppoavat jo paljon ennen kuin ne pääsevät 24 mailin päähän. Ja siinä olivat minun kysymykseni. Kiitos. Thank you. Mrs. Grappini, please. Kiitos sitten Grappini. Kiitos puheenjohtaja. Täällä ollaan. Meillä on muutama kysymys kahdelle Frontexin edustajalle esityksiin liittyen ensinnäkin. Pääjohtaja, sanoitte, että yli 6000 laitonta maahanmuuttajaa on saapunut ja että terrorismin uhka ei ole laskenut, jos verrataan kaivan takaisin tänä aamuna, kun tulin parlamenttiin näin sotilaita partioimassa, heillä oli aseet. Eh, Suorastaan tämä pelottaa minua eurooppalaisena ikään kuin olisimme käymässä sotaa emmekä eläisi rauhan aikaa. Ja mielenkiintoista te erikoisvirastona, mitä te nyt ehdotatte neuvostolle ja komissiolle ja parlamentille, mitä meidän nyt pitää tehdä, jotta voidaan laskea tuota terrorismin uhkaa. Sanoitte, että riski ei ole vähentynyt Tietysti tässä ajatellaan maahanmuuttajia, henkiä ja sitä, miten he saapuvat, mutta miten voimme me estää tämän lähteen terrorismille. Tässä nyt on ollut uusia terroristihyökkäyksiä Ranskassa pari päivää sitten. Miten tämä tapahtui? No tässä kuuluu toisaalta libessään, että on uusia mekanismeja ja tämä liittyy kysymyksen, joka on Rova Fernandesille. Sanoitte, että on olemassa mekanismi, jolla käsitellään näitä kanteita ja valituksia, mutta en ymmärrä yhtä asiaa. Kun tutkitaan otetaanko käsittelyyn tämä hakemus, ja kun se seuraa hyvin monimutkaista menettelyä, niin jos on 50 valitusta, joista viisi otettiin käsittelyyn, no se on alle 30 prosenttia. Vaikuttaa siltä, että järjestelmä ei oikein toimi. Voimmeko nyt usko, että vain 90 on tullut ja viitattu käsittelyyn. Voiko näin olla? Nämä luvut vaikuttavat hieman oudoilta. Tietysti Frontex on tärkeä, Turus on tärkeä, mutta miten voimme varmistaa eurooppalaisten turvallisuuden ja mit, tai, miten ennustatte tuota turvallisuuden tasoa? Nouseeko se, laskeeko se, miten voidaan muuttaa asioita? Kiitos. Mr. urtusan, please. Sitten urtusan olkaa Sí, gracias, señor. Kiitoksia Leggeri. Kun näitä Frontexin toimintaa Välimerellä, niin siellähän estetään kansalaisjärjestöjen toimintaa. Tästähän kirjoitettiin Financial Timesissa. Siellä on 11 alusta ollut ja nyt siellä on enää yksi jäljellä. Ja täällä paikalla on Oscar Kams Open Arms järjestöstä. Ja me on pari kysymystä. Ensinnäkin te puhitte siitä, että te halua palauttaa pakolaisia Libyaan. No sitten kuitenkin on puhuttu siitä, että seitsemän Libyan pitäisi viedä ihmisiä, jotka on pelastettu. Ja sitten tästä Libyan vyöhykkeestä, siis mikä se oikeastaan on, koska kansainvälinen merialan järjestö ei halunnut mitään tällaista pelastusvyöhykettä Libyan aluevesillä. No sitten on tiettyjä kansalaisjärjestöjä syytetty ihmiskaupasta ja YK on selkeästi puhuttu aluksista, jotka antavat humanitaarista apua ja siitä pitää ottaa rahaa, jotta voisi joutua syytteeseen tällaisesta toimista. Ja jäsenvaltiot voivat päättää näistä asioista ja haluaisin kuulla siitä, että meillä on nyt sääntöjä jäsenvaltioille, jotta voidaan selvittää näitä asioita. Ja täytyy varmistaa se, ettei humanitaarista apua antavia aluksia aseteta syytteeseen. Ja sitten kysyisin, onko teillä riittävästi resursseja kaikkeen tähän työhön. Tämähän on yksi asia, joka tuli esille. Eli virasto toimistolla tällä hetkellä ei ole riittävästi resursseja työhönsä. Tässä olivat kysymykseni. Kiitos. Thank you, Mr. Jurek. Kiitos seuraavaksi Jurek. Kiitos puheenjohtaja. Niin. Tämä toinen asia, joka kuulimme tänään kiinnostuneen kovasti, kuulimme sen nyt uudestaan. Tässä on siis kyse siitä, että suurin maahanmuuttajaryhmä ovat tunisialaiset. Suurin saapuja joukkoja. Kiitos näistä tiedoista. Kuten on todettu, tässä ei ole kyse välttämättä tunisialaisista, vaan Tunisian kansalaisista. Ja tässä on vaikutelma siitä, että Tunisia on melko vakaa maa, joka arabi keväänä melko kivuttomasti siirtyi diktatuurista demokratiaksi. Sen takia minulla on kysymys, mitä syitä on sille, että on tätä uutta maahanmuuttovirtausta, mikä on diagnoosinne Toiseksi tässä on kyse vain, onko tässä kyse vain Tunisian kansalaisista vai onko tässä kyse siitä, miten järjestäytyneet rikollisjärjestöt ovat tässä mukana, niin kuin tunnemme Libyasta ja muista maista. Kiitos. And, uh, Mrs. Costa, please. Ja sitten Costa, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää sekä Ledgeria että Fernandesia näistä tiedoista. Ottaisin esiin yhden asian. Kun Temis-operaatiota suunniteltiin, niin katsottiin, Italiassa katsottiin, että tämä on askel eteenpäin, kun ajatellaan näitä velvollisuuksia, joita Italialla on. Siellähän on näitä pelastus- operaatioita. Ja myöskin on velvollisuus sitten tuoda näitä pelastettuja henkilöitä Italian rannikolle. Ja kun ajatellaan tätä tavoitetta, niin kuinka paljon ihmisiä viimeisen kahden kuukauden aikana on tuotu muista valtioista? Mehän tiedämme, että nyt on vähemmän näitä saapujoita Libyasta, mutta sitten Tunisesta muista heitä tulee enemmän. Eli haluaisin nyt sitten, onko Italia edelleen se maa, jossa on eniten näitä maahanmuuttajia? Viimeisen neljän vuosina 600 000 pakolaista on saapunut Italiaan ja nyt rekisteröinti on laajentunut ja myöskin ihmisiltä otetaan sormenjäljet. Ja tämähän on nyt asia, joka on tullut esille. Tämä nyt ei varsinaisesti kuulu Frontexille tämä tehtävä, mutta tehän puhututte siitä, että valtaosa maahanmuuttajista tulee esimerkiksi Eritreasta, Nigeriasta, Norsulurannikosta, ja ne eivät ole niitä maita, joilla automaattisesti on oikeus kansainväliseen suojeluun. Eli haluaisin tietää, onko tämä tilanne nyt parantunut. Ja sitten toinen kysymys. Minäkin olin huolissani siitä, että joulukuusta lähtien Libyan viranomaiset eivät enää ole pyytäneet näitä pelastus- ja etsintäsertifikaatteja YKlta. Eli minäkin haluaisin nyt ymmärtää, onko teillä sellainen käsitys, että siellä pystytään nyt toimimaan Libyan aluevesillä. Ja kyse ei ole pelkästään lähimmistä satamista, vaan turvallisista ja läheisistä paikoista. Tämähän on se kansainväliseen merioikeuteen liittyvä säädös. Ja sitten yksi matkustavat alaikäiset. Kahden vuoden ajan Italiassa on ryhdytty toimiin, joka on kohdistettu nimenomaan yksin matkustaviin alaikäisiin – heitä ei laiteta samaan paikkaan muiden kanssa, vaan heidän tilanteensa käsitellään vauhditetusti. Ja he joutuvat sitten viettämään vähemmän aikaa näissä vastaanottokeskuksissa. Esimerkiksi Maltalla ja Kreikassa tilanne on vähän samantyyppinen, niin olisi hyvä, jos kaikissa maissa toimitaan erityisellä tavalla näiden alaikäisten kanssa, ja meidän täytyy myöskin noudattaa kansainvälisiä alaikäisiä koskevia yleissopimuksia. Kiitos. Once we have some... Kiitoksia. No nyt kerrankin meillä on riittävästi aikaa kuunnella vastauksia. Eli Ledgeri, jos te vastaatte ensin ja sitten Fernandes seuraavaksi. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä oli kysymyksiä, jotka liittyivät ensinnäkin näihin äm, lähtömaihin ja purkumaihin. Niin kuin sanoimme, TEMIS-operaatio, siitä äh, on sovittu Italian viranomaisten kanssa ja tässä noudatamme meidän omia sääntöjämme Tämä tapahtui Italian viranomaisten pyynnöstä. Se, että operatiivinen alue Temiksen osalta rajoittuu ilmoitettuun tai Italian ilmoittamaan etsintä- ja pelastusalueeseen me sovellamme kansainvälistä lainsäädäntöä ja eurooppalaisia asetuksia. Asetus 65-2014, sitä sovelletaan Frontexin operaatioihin ja nyt meillä on säännöksiä myös kansainvälisessä lainsäädännössä ja eh, tällä tavoin me katsomme, että sovelletaan lainsäädäntöä myös eh, silloin, kun poistetaan henkilöitä. Eh, poistoja ei tehdä Libyaan, eikä Tunisiaan, eikä muihinkaan EU-ulkopuolisiin maihin. On myös koordinaatiomekanismi olemassa meripelastuskoordinointikeskuksille EU-puolella ja on myös yhteyshenkilöitä, jotka ovat naapurimaissa, e, ICC Roomassa. Ja kyseessä on Temisin komentokeskus normaalisti joustava tiedonvaihto on teknisesti mahdollista kaikkien operatiivisten toimijoiden kanssa, kun puhutaan etsinnästä ja pelastuksesta EU-ssa. Mm, nyt kun Libyaan saapuu maahanmuuttajia, odotamme siis etsintöjä ja pelastuksia. En uskoisi näin. Me olemme 2017 kesällä huomanneet, että alaikäiset ovat laskeneet 60 prosenttia ja jopa miinus 70 prosenttia nyt vuoden alusta, kun puhutaan niistä maahanmuuttajista, jotka tulevat suoraan Libyasta. Nyt esitettiin kysymyksiä myös järjestelykeskuksista ja siitä, mikä on Äh, Frontexin rooli, äh, raja- ja rannikkovartioston rooli äh, eri tehtävistä, joita virasto hoitaa. Ensinnäkin järjestelykeskuksen käsite ei ole muuttunut, se edelleenkin on aivan sama kuin miksi se suunniteltiin 2015 Kreikkaa ja Italiaa varten. Kyse ei ole hallinnollisesta tekijästä, vaan se on operatiivista yhteistyötä. La Comisión Europea. Euroopan komissio totesi, että tämä on hallinnollinen rakenne. Ja se todettiin tässä valiokunnassa, eli kyllä se on hallinnollinen rakenne. Uh, more on the... No niin, ennemminkin operatiivisella puolella, uh, kun toimimme, me teemme kentällä töitä ja kaikki toimivat oman toimivaltuutensa sisällä, mutta tietenkin koordinoimme äh, näitä toimiamme. Eli Frontexin rooli on seuraava. Me äh, teemme äh, rajavalvonta toimia merirajoilla ja ne ovat usein etsintä- ja pelastus tapauksia. Eh, siinä tapauksessa eh, silloin eh, asia viedään kansallisille viranomaisille. Italian tapauksessa se tarkoittaa, että asia menee sisäministeriöltä liikenneministeriölle heti kun aloitetaan etsintä- ja pelastusoperaatio. Asiaa hoitaa keskus Roomassa, jota koordinoi liikenneministeriö Italiassa ja rajavartijat. Siinä se tarkoittaa, että Frontexin täytyy noudattaa sääntöjä ja ohjeita, joita saamme Italian merikoordinointikeskukselta – kun pelastetut henkilöt tulevat maihin, he tulevat järjestelykeskukseen. Usein kapasiteetti on liian vähäistä, joten heidät viedään Italiassa muihin paikkoihin, jotka eivät ole järjestelykeskuksia, mutta ainakin nämä paikat ovat suunniteltu niin, että voimme antaa tukea ja antaa tietoa, ottaa sormenjäljet ja toimia niin paljon kuin mahdollista. Viraston rooli järjestelykeskuksessa on tukea kansallisia viranomaisia, paikallisviranomaisia ja näissä debriefauksissa me keskustelemme maahanmuuttajien kanssa, jotta saisimme lisää tietoa heidän taustastaan ja kansallisuudestaan ja syistä, minkä tähden he ovat olleet tuolla laivalla tai veneessä, joka on pelastettu. Ja joskus me saamme henkilökohtaisia tietoja, jotka liittyvät rikostutkimuksiin. Usein puhutaan kansa, usein kyse on kansainvälisestä suojelusta, sen tarpeesta ja Frontexin viranomaiset äh, ohjaavat äh, silloin nämä henkilöt äh, turvapaikka viranomaisten piiriin. Kyseessä voi olla EASO tai sitten kansallinen viranomainen. Jos me huomaamme tai meidän viranomaisemme huomaavat huolestuttavia seikkoja on epäilys esimerkiksi, että henkilö saattaa olla ö, ihmiskaupassa mukana tai muuten rikollisessa toiminnassa, jos on epäilyksiä siitä, että henkilöillä saattaa olla terroritausta. Silloin nämä henkilöt siirretään asiantuntijoille, kansan, kansalliselle poliisille tai Europolille Eh, oikeusperusta tässä on selvä. Frontex eh, ja Euroopan raja- ja rannikkovartiosto, eh, sillä on valtuudet torjua rikollisia toimia ulkorajalla ja sillä on valtuus myös edesauttaa terrorin ehkäisyssä, mitä tulee ulkorajoihin. Me emme ole terrorismin, terrorismia torjuva viran, omainen ja eh, virasto. Meidän täytyy tässä vedota Europoliin ja muihin tahoihin, mutta tuemme Europolia ja kansallisia viranomaisia tällaisissa tapauksissa. Eh, mitä tulee sitten eh, henkilötietoihin, niiden käsittelyyn, sen on sallinut eurooppalainen tietosuojavaltuutettu. Ensimmäinen pilottihanke oli 2016 ja se sai tietosuojavaltuutetulta tukensa. Ja kun uusi kausi alkoi ja me olemme hienosäätäneet Europolin ja poliisiviranomaisten kanssa niin yhteistyötä, tarkoittaa, että ran, raja- ja nämä äh, tietosuojavaltuutettu äh, antaa tietoa sitten eteenpäin äh, EPPSlle. Ja tässä yhteydessä sanoisin vielä, että koska meidän mandaattimme liittyy nimenomaan laivalvontatoimiin, niin kun siihen tarvioidaan henkilötietoa. Olemme puhuneet myös siitä, että meillä olisi täysipäiväinen tietosuojavaltuutettu itse, itsellämmekin, koska tämä asia on yhä vain ajankohtaisempi. Tässä oli myös muita kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että TEMIS ei tosiaankaan kata kokonaisuudessaan välimerta – ja tilanne Libyassa ei nyt vaikuta kovinkaan hyvältä niin sanotusti. Välimerellä meillä on kolme operaatiota Frontexin alaisuudessa Temissä, jossa Italian isäntänä Poseidon on meneillään edelleen Kreikassa ja Indalo on nyt pysyvä Espanjan isännöimä operaatio. Indalo oli äh, vain kausioperaatio kesäisin aikaisemmin, mutta kun on katsottu lukuja ja tämä vastauksena kysymykseen, joka koski saapujia muihin jäsenvaltioihin, tässä vaiheessa Italia edelleenkin on ykkösjäsenvaltio, kun puhutaan maahanmuuttajien saapujamääristä viime vuonna. Kreikka oli kakkonen ja Espanja kolmosena. Ja nyt on sanottava, että Espanjaan tulevien määrä on kovassa nousussa ja siis siitä syystä Espanjan viranomaisten kanssa päätettiin tehdä Indalosta pysyvä operaatio toistaiseksi. Me voimme siis koordinoida tietenkin kaikkien jäsenvaltioiden kesken. E- Eurosora on tietenkin mukana myös ja voimme jakaa tietoa silloin, kun saamme e, tietoa e, etsintä- ja pelastustapauksista tai relevanteista tapauksista myös silloin, kun emme ole operatiivisella alueellamme. Libyan tilanne nyt olen lukenut avoimista lähteistä, voin sen sanoa. Meillä ei ole Libyassa äh, toimia. Me teemme parhaamme, jotta äh, tuemme EUta, jotta saadaan kapasiteettia rakennettua Libyassa, mutta nyt on sanottava, että tässä ollaan vaatimattomia tehtävään valtava ja kaikki varmasti olemme tietoisia siitä, että äh, vastaanotto-olosuhteet Libyassa – eivät vastaa humanitaarisia standardeja, joita odottaisimme ainakaan eurooppalaisesta näkökulmasta. Ja sitten äh, turvapaikanhakijamäärät. On nyt aivan totta, että äh, nousua on nähtävissä. On hyvin paljon turvapaikan hakemuksia, turvapaikkahakemuksia eh, suurissa jäsenvaltioissa. Nyt on nähtävissä myös eh, ikään kuin paradoksi, jonka eh, parissa teemme töitä, jotta ymmärtäisimme sen, mitä on tämän asian taustalla laittomat rajanylitykset, joita nähdään ulkorajoilla ovat laskussa, miinus 60 prosenttia viime vuonna. Sanoin tämän jo mutta niin EU-tasolla miinus 60 prosenttia. Siitä huolimatta jäsenvaltiot ovat raportoineet lisäyksistä tai suurista määristä turvapaikkahakemuksia. Saattaa olla, että selityksiä on useitakin. Joko kyseessä olivat henkilöt, jotka olivat jo läsnä EU-ssa ja jotkut heistä jo, saattavat liittyä äh, siihen, että on siirrytty yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, mutta saattaa olla myös, että äh, kaikkia laittomia rajanylityksiä ei äh, todeta. Saattaa olla uusia reittejä, eli E, ehkä kyseessä on kaikista näistä tekijöistä ja syistä. Teemme töitä tässä suhteessa jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa myös. Täällä kysyttiin Niin, tämäkin liittyy operatiivisiin aiheisiin niin maahanmuuttajien käyttämät kumiveneet eivät välttämättä pääse Italiaan nämä pelastusalueelle. Tässä sanoisin, että me ei, niin kuin puhutaan pelastus- ja pelastustoimista. Meitä eivät rajoita operatiiviset alueet, jotka ovat Temisin piirissä. Esimerkiksi me emme voisi puuttua tapauksessa, äh, jos kyseessä on huumekauppa, joka on operatiivisen alueen ulkopuolella. Mutta jos puhutaan etsinnästä ja äh, pelastuksesta, äh, heti kun koordinaatiokeskus aktivoi meidän toimemme, niin silloin meidän on mentävä paikan päälle ja voimme tukea, antaa tukea näissä etsintä- ja pelastustoimissa pelastetaan maahanmuuttajia ja tuodaan heidät turvalliseen paikkaan joko EUn 6 äh, asetuksen mukaisesti tai sitten kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti, jos äh, pelastusta ei koordinoi Italia äh, isäntämaana, vaan toinen jäsenvaltio. Silloin me tottelemme koordinointikeskusta ja silloin me tällä tavoin otamme nämä henkilöt vastaan. Sitten terrorismista, mitä voimme, miten voimme toimia. Vielä kerran sanon, emme ole asiantuntijoita tai eristä erikoistuneita terrorismiasioihin. Tässä tarvitaan paljon osaamista, mutta mitä tulee eh, perimmäisiin syihin terrorismissa, eh, syitä on varmasti monia ja kaikki eivät välttämättä liity rajahallintaan, eh, mutta mitä rajahallintaan tulee, meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme varmistua siitä, että sellaisia rajanylityksiä ei tule, joita ei todeta. Sitten vielä kysyttiin siitä, mikä on kansalaisjärjestöjen rooli ja millaiset suuntaviivat pitäisi jäsenvaltioista antaa. Meillä on nyt joista päätettiin Italian hallituksessa 2017 kesällä ja minun tietääkseni monet kansalaisjärjestöt allekirjoittivat nämä käytännössäännöt, eli tehdään yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Pari vuotta sitten oli esimerkki tällaisesta myös Kreikassa. Nämä ovat siis ne suuntaviivat, joihin voidaan viitata silloin, kun puhutaan kansalaisjärjestöjen ja lainvalvontaviranomaisten kanssa eh, tehtävästä yhteistyöstä. Okay. Niin halusin jättää hiukan aikaa vielä muihin asioihin. Uh, Tunisiasta useimmat maahanmuuttajat, jotka tulevat Tunisiasta, ainakin puolet heistä ovat tunisialaisia, mutta myös Saharan eteläpuolisesta maista, jotka käyttävät Tunisian aluetta matkallaan. Tässä oli myös huolia, jotka liittyvät turvallisuuteen mutta jotkut tunnetut brittilehdet ovat tästä antaneet tietoa myös äskettäin. Ja sitten lopuksi vielä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun nämä järjestelykeskuksissa rekisteröidään. Rekisteröinnin jälkeen eh, maahanmuuttajat, jotka saavat kansainvälistä suojelua, viedään turvapaikkamenettelyyn ja sitten ne maahanmuuttajat, jotka ovat esimerkiksi taloudellisista syistä, eivät ole oikeutetut kansainväliseen suojeluun, eli saavat perhesyistä tai muista heidät palautetaan lähtömaahan, jos kyseessä on heille turvallinen lähtömaa. Tässä suunnilleen se, mitä halusin sanoa, mutta eh, en ennakoi mitenkään näitä Imakulaatan vastauksia. Kiitoksia. Yleensähän vastausaika on aika lyhyt, eli onneksi meillä nyt oli vähän enemmän aikaa. Ja sitten vielä Fernandes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Niin, kysymys tuli oikeudesta terveydenhuoltopalveluihin ja koulutukseen ja kuinka paljon ihmiskauppaa käydään järjestelykeskuksen ympärille ja ylipäänsä. No, itse asiassa kyllä meillä on lääkintähenkilöstöä käytössä lähetämme sitä paikan päälle, mutta emme vastaa tuon lääkeavun saapumisesta jäsenmaihin. Tietysti tämä on huolestuttava aihe, joten mekin koordinoimme mittavasti näitä kysymyksiä. Mitä tulee raskauteen ja palautuksiin, no tämä, merkitys tämä aihe tulee esille toistuvasti monta kertaa keskustelemme tästä, kun kämisesti läpi näitä suuntaviivoja tuossa pian. Erityisesti kun käsitellään näitä haavoittuvaisia tilanteita, joita kohdataan, joten mitään standardia EUssa ei ole siitä, kun nainen voidaan palauttaa ja sanoa raskaana, mutta toivottavasti päästään sopuun suuntaviivoista, jo, eikä tämä se pakollista. Sitten oikeuskoulutuksen sama pätee tässä. Me emme käsittele koulutusasioita asiassa. emme ole edes mukana niillä osalla, jossa jossa nämä yksityiset lapset ovat äh, no, tämän kysymyksen esille Rova Kosta. Me emme toimi tällä osalla mä olen mukavain vastaanotto ja rekisteröimisprosesseissa, jos ajatellaan tätä alkuperäistä tukea viranomaiselle. Muun sormien jälkeen ottamisessa. Tietysti tunnistaminenkin pitää huomioida sillä, tämä on tärkeää, jotta voidaan prosessoida hakemukset priorisoidusti suhteessa muihin. Ja kuten mainitsin, ihmiskauppa on tärkeä tehtävä nyt, sillä tämä jatkuu, vaan tämä ilmiö saattaa lisääntymällä tapaa. Ja elinkauppa tietysti on osa tätä ongelmaa. Sitten vaikutusmekanismi on samaa mieltä kanssanne. Järjestelmä ei, ei ole vielä saatu sille tasolle, jolle se olisi haluttu. Ei nyt ole saatu vielä rekrytoitua henkilöä, joka tukisi tiimiä, niin kun järjestelmä itseään kehitetään. Ensin halusimme oman sisäisen menettelymme ennen kuin toimitaan. Ja nyt sen aika on tullut toimia. Toivottavasti tulee lisää valituksia jättää noita materiaaleja tuohon salin ulkopuolelle, jotta voitte katsoa niitä, jos asia kiinnostaa. Olisi ensin sisäiset menettelyt ja sitten jakaa valitusmekanismista tietoa, jotta voitaisiin vastata oikea-aikaisesti, mutta kyllä 19 valitusta ei heijastele tilannetta kentällä. Sitten oli kysymys tuesta ja resursseista. Perusoikeusvirastossa ymmärrän, että tästä oli kysymyksiä. Tänään kuulin ja nykytilanteessa meitä on kuusi henkilöä niin minä itse mukaan lukien toinen henkilö, joka on tukioperaatioissa, sitten on neuvontava foorumi, sen sihteeristö, se työskentelee vain foorumille ja sitten on tuvaltusmekanismi, avustaja plus minun avustajani ja hallinnon avustajilta. Meitä on vain kuusi tiimissä. Fabrice puolesta sanon, että on kolme muuta henkilöä, kolme avustajaa lisää tulossa tänä vuonna, joten toivon, että meitä on sitten yhdeksän, mutta tämä ei millään tapaa ole mikään vaadittu tai mikään riittävä määrä, jotta voidaan ottaa huomioon nämä lisääntyneet tehtävät virastossa kun pyritään varmistamaan perusoikeuksien toteutuminen kaikkialla. Kiitos. Mrs. Spinelli. Kiitoksia. Spinelli, oliko vielä ihan lyhyt jatkokysymys? Ei, olkaa hyvä. Eli Legerille pieni kysymys. Ehkä nyt en oikein ymmärtänyt kunnolla vastaustanne. Eli voitteko vahvistaa, että tämä elast pelastusaluetta ei ole Libyan edustalla. Näinhän te totesitte alustuksessanne. Kiitos. Euh, Vastaan ranskaksi, koska tämä kysymys esitettiin ranskaksi. Kiitoksia vaan. Minä en pidä vielä sitä saavutettuna tätä aluetta. Tästä on ollut 2017 kesällä yksipuolinen julkilausuma ja siitä saatiin aikaan sellainen tilanne, jota on vaikea määritellä ja joka tapauksessa tällä alueella on nähtävissä, että on tilanteita, jolloin Libyan Libyan rajavartiosto tekee pelastusoperaatioita, mutta ei välttämättä ole kontaktia näissä pelastustilanteissa Libyan ja Frontexin välillä mutta tämä ei ole mitenkään lopullinen tilanne. Meillä on eurooppalainen hanke, jonka myötä saataisiin aikaan Tripoliin meri koordinointikeskus, meripelastuskeskus, se on komission alainen toimija. Italia tekee siinä myös töitä. Italia oli, on toivonut, että Frontex voisi tehdä asiantuntijana töitä rannikkovartioston puitteissa ja Libyan siviilimissio on mukana tässä hankkeessa myös. Thank you very much, <clears throat> Mr. Kiitoksia Legeri ja Fernandes. Ja kiitos kollegoille näistä hyvistä kysymyksistä. Ja varttia yli aloitamme sitten äänestykset. Colleagues, if you're ready, we can begin. Kollegat, jos olette valmiita, niin voimme aloittaa. Käykää paikoillenne. Um, as usual, all electronic. to prevent injuries, I'll just wait till some colleagues... Um... Odottelemme vielä, että muutamat kollegat käyvät paikoillaan. And we will begin. Because I know some people have their flights and... Joillain ihmisillä on lentoja ja junia. Koitamme nyt kohta aloittaa. No niin, eli ensimmäinen äänestys. Skripekin lausuntoluonnos sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteen toimivuus ja maksamattomia tiemaksuja koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottaminen unionissa. Tämän uudelleen laaditu teksti. Ja tästä äänestetään sitten 24. toukokuuta. Skripek, haluatteko puheenvuoron? Ei, eli äänestämme. Onko jokainen paikallaan valmiina äänestämään? No niin, kohta on jo pääsiäinen kanssa, tiedätte. No niin, tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys on edelleen auki. Istukaa alas. Oletko kaikki äänestäneet? Kaikki eivät ole äänestäneet. No niin, kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. 34, 35, 36 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 59, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Tarkistus 14, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 21, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 64, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta 2 vastaan tai 4 tyhjää. Onnittelut valmistelijalle. Eli seuraavaksi Stevensin mietintö Neuvoston päätös terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta. Ja ilmeisesti Stevens haluaa lyhyen puheenvuoron ennen äänestystä. Okay. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aikaisemmassa kokouksessa käsittelimme tätä asiaa, että tätä asiaa ja sitten puhuttiin tästä juridisesta tilanteesta neuvoston ja komission välillä. Ja ilmeisesti neuvoston sanamuoto on hyväksyttävä sen suhteen, että EU ja jäsenvaltioilla on yhteistä vastuuta turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Ja sitten järjestimme varjostelukokouksen ja katsoimme tilannetta eri poliittisissa ryhmissä ja yhdessä päätimme tietyistä juridisista lisäyksistä tekstiin. Ja ilmeisesti kaikki tekst- ryhmät ovat tyytyväisiä näihin ja nyt sitten äänestämme näistä teksteistä. Kiitos. Let's proceed to the vote. Amendment one, the vote. Eli tarkistus yksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta 5 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Eli onnittelut esittelijälle. Ja sitten toinen Stevensin mietintö. Eli neuvoston päätös terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 4. Niin, hyväksytty. Sitten tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta 5 vastaan. Ei tyhjääniä. Eli onnittelut esittelijälle. Sitten uudet psykoaktiiviset aineet 8. helmikuuta parlamenttia kuultiin seitsemästä aineesta ja esittelijä esitti sitten seitsemän mietiluonnosta sen jälkeen, kun maaliskuussa puhuttiin näistä huumeasioista ja osa näistä on katettu YK yleissopimuksella ja ne ovat mukana sitten näissä määritelmissä ja Tavoitteena on torjua huumekauppaa. Ja täytäntöpanopäätöksiä ei tarvitse enää hyväksyä näiden neljän aineen, viiden aineen osalta. Ja neuvoston kirjat on toimitettu teille. Ja näiden kahden jäljellä olevan aineen osalta täytyy vielä äänestää. Haluaako esitteli vielä puheenvuoron ennen äänestystä? Ei. Ei halua. Niin ehkä etelin tässä hiukan nopeasti, mutta olisitte kyllä saanut puheenvuoron, jos olisitte halunneet. Eli sitten äänestämme Eli Maite Bakarthaun Tula Ruiz on esittelijä. Eli loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 53 puolesta yksi vastaan, ei tyhjään, ja Eli onnittelut esittelijälle. Sitten tämä toinen psykoaktiivinen aine, kohta 16. Eli nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 52 puolesta yksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Eli onnittelut jälleen. Okay, so, so colleagues, we come to point... Kollegat, sitten kohta 22. Tämä liittyy Euroopan syyttäjävirasto ehdokkaisiin. Asetus EPPON eli syyttäjäviraston perustamisesta hyväksyttiin viime lokakuussa. Tavoitteena on perustaa Euroopan syyttäjävirasto 2020. Ne on valmistelutyöt on aloitettu. Nyt ollaan sitten valitsemassa nimittämässä Euroopan syyttäjä ja syyttäjiä, että artikla asetuksen mukaan valintapaneeli. Valintapaneelissa on 12 henkilöä sitten jatkossa. Siihen tulee entisiä tuomioistuimen jäseniä, tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, entisiä Eurojustin kansallisia jäseniä, kansallisten korkeimpien tuomioistuimien jäseniä ja sitten mukana on myös syyttäjiä ja asenajia. Ja Euroopan parlamentin pitäisi sitten ehdottaa yhtä näitä henkilöä ja live-koordinaattorin Päätös tehtiin 5. maaliskuuta, nimittäin yksi paneelin jäsen asetuksen artiklan 14.3 mukaisesti. Ja olemme saaneet seuraavat ehdotukset ryhmiltä. Luen ne nyt sitten akkosjärjestyksessä. Candido Conte Pumpido, Rashida Dati, Eva Joli, Antonio Mura, Marius Vorniceanu. Olette saaneet tämän ehdokasluettelon ja heidän CVnsä. Äänestys on koneäänestys, salainen äänestys ja ehdokkaista äänestetään peräkkäin aakkosjärjestyksessä yksitellen. Eli miten äänestetään? Eli vain yhden ehdokkaan puolesta pyydän äänestämään muille neljälle ehdokkaalle, no heille äänestätte tyhjää tai vastaan, jotta sininen valo palaa. Eli voi äänestää vain yhden ehdokkaan puolesta. Eli voitte äänestää vain yhden ehdokkaan puolesta. Ja sitten voitte äänestää tyhjää muille vai? Yeah, in order to niin, jos olette äänestää tyhjää, niin ja pitää tehdä se ihan aktiivisesti. Eli äänestää tyhjää aktiivisesti. Äänestää siis tyhjää tai vastaan. Onko tämä selvää? Ette voi jättää äänestämättä. Se olisi normaalisti ihan tyhjä ääni, mutta kun on merva parlamentti, niin pitää nyt sitten äänestää aktiivisesti tyhjää. That means you have to do something to... Eli pitää jotain tehdäkin. Eli vain yhden ehdokkaan puolesta voitte äänestää. Ja tämä on sanan äänestys. Ovatko kaikki valmiit? Selvä. Luenko nämä uudestaan? Aa, hyvä on. No, luen ehdokkaan nimen ja sitten te äänestätte. Onko näin? Kyllä, hyvä. Selvä. Eli aakkosjärjestyksessä Candido, Conde, Pumpido. Äänestys alkaa tästä ehdokkaasta. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. And I'll read out the, for this. Ja luen tulokset tälle ehdokkaalle. Ei ole tarpeen selvä. Seuraava ehdokas, Rova Rashida Dati. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty, sanoi puheenjohtaja. Ei, ei vaiskaan. Selvä, eli seuraava. Eva Jolie, kolmas ehdokas. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. And then we proceed to the fourth candidate, Mr. Neljäs ehdokas Antonio Murra. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Sitten viides ehdokas, Marius Vorniceanu. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Eli nyt tulos on kirjastettu. Luenko sen ääneen? Valittu henkilö on Rova Rashida Dati. So we have now, we go to the next. Sitten seuraava äänestys. Next vote. Um, Seuraava kohta. Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus EU:ssa esittelijä on Barbara Spinelli. Ennen kuin alamme äänestyksen, haluatko esitellä jotain puheenvuoron? Ei, kiitos. Kiitos Barbara. Diaste Merra, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että vastustan sitä, mitä Espanjassa on todettu. Mielestäni se on perusteetonta. Se on pohjautuu väärin tietoihin. Kiitos. Okay, that, that has been noted, Mr. diaz Selvä. Sitten äänestämme. Kompromissi yksi, äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. 92. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 93. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 96. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 101. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 102. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 103. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 104. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 105. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 106. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 111, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 112, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 113. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Carried. Hyväksytty. 119 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kompromissi neljä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 124 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 125 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Kompromissi 5 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 132 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 133 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. 134 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 135. 135 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 136 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 15. Kult-valikunnalta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 138 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Tarkistus 139 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 6 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 147 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 148. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 149. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 152 ensys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8 ensys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 ensys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 168 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 169 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Kompromissi 10 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 16 kulttuurikunnalta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 178. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1. 82. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 193 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 13a äänestys alkaa. Pahoittelut kompromissi 13 on hyväksytty. Kompromissi 13a äänsys alkaa. Kone on vähän hidas tänään. No niin. Pahoittelut, kone on vähän hidas. Hyväksytty. Kompromissi 13a. Äänsys alkaa. Ei vaan tuoli, 13 A. Pahoittelut kone nyt kiri 197 tarkistusäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 200. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 204. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 17. Kult valiokunnalta. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 212. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 214 tarkistus, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 215 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 216 äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. Tarkistus 219. Ähm, äh, Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 220. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 221. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 222. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 223. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 224. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. 226, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 227, äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja hyväksytty sitten luetelmakohdat. Tarkistus 1, äänestys alkaa. ja päättyy. Se hyväksyttiin. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Nelosesta äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Tarkistus 5, äänestys Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 ja 7, saman sisältöiset, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 11, äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 15 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyl- hyväksytty. Tarkistus 16 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 17 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 18 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 19 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. 22 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 23 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappaleet. Kompromissi 15. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 40 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 41 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 43. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44 70 samansisältöiset. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 56. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 67. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 68. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 78. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 80. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 82. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ja sitten juri kohdista kahdeksan äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ja kohta yhdeksän äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 15. Juri. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 23. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kult kuutonen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 18. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 23. Kult. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 44, 3 vastaan, 4 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Onko teillä pu- työjärjestyspuheenvuoro? Chcę zaanonsować tylko stanowisko mniejszości. Kiitoksia. Haluaisin vain sanoa, että olemme täällä vähemmistössä. Yes, that's still recorded. Thank you. No, se tulee pöytäkirjaan. Kiitoksia. Colleagues, that's the end of voting time and the end... Tässä nyt päättyivät äänestykset ja koko, kokous päättyi tähän. Seuraava kokous 9. päivä huhtikuuta. Meidän kokouksemme päättyy tähän. Oikein mukavaa pääsiäislomaa teille kaikille ja kiitoksia. Oikein mukavaa taukoa teille. A well-deserved break. Olemme hyvin tämän loman ansainneet. Jos olette yhtä väsyneitä kuin minä, niin oikein hyvää pääsiäislomaa.